herr präsident liebe kollegen! hyvät kollegat toivotan, toivotan puheenjohtaja junckerin ja puheenjohtaja fison tervetulleiksi kun allekirjoitamme yhteisen julistuksen eu lainsäädännöllisestä prioriteeteista 2017. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kolme toimielintä ovat sopineet lainsäädäntökysymyksistä eh, seuraavalle vuodelle. Me haluamme ottaa yhdessä edistysaskeleita ensi vuonna. Ja yritämme myös saada hankkeet päätökseen. Tämä ei ollut helppoa saada yhteisymmärrys aikaan. Kaikki osapuolet sopivat kompromisseista. Ervan parlamentti myös taisteli työntekijöiden lähettämiskysymyksistä ja myös liittyen veron kiertoon. Ja loppujen lopuksi ainakin tekstissä olemme sopineet, että näissä kysymyksissä tarvitsemme edistysaskeleita. Haluaisin painottaa, että näiden edistysaskeleiden täytyy olla konkreettisia ja ne eivät saa päättyä juhlallisiin julistuksiin. Tässä on veronkierron kohdalla ja työntekijöiden lähettämisdirektiivin kohdalla kysymyksistä, jotka koskettavat kansalaisia. Ja tässä kohdin haluaisin selvittää joitakin kysymyksiä vielä. Tämä allekirjoitus ei tarkoita sitä, että luopuisimme Euroopan parlamentin oikeuksista, mitä lainsäädäntömenettelyn tulee, tai että käsittelisimme niitä kysymyksiä ilman demokraattista valvontaa täällä Euroopan parlamentissa. Tämä ei tarkoita sitä, että kysymykset, jotka eivät ole tässä julistuksissa, eh, jäisivät käsittelemättä aivan päinvastoin. Me tulemme tekemään töitä tärkeiden lainsäädäntökysymysten kanssa, tulemme jatkamaan tätä työtä ja tulemme myös valvomaan sitä, että lainsäädäntöjä toimeenpannaan. Tämän toimielinten välisen sopimuksen tavoitteena on tehdä lainsäädäntömenettelyistä tehokkaampia ja avoimempia. Yhteinen julistus tarkoittaa, että me olemme sopineet siitä, missä me tarvitsemme konkreettisia tuloksia ja mitä reaalisesti voidaan saavuttaa, koska tämähän on juuri se, mitä Euroopan unionin kansalaiset odottavat, konkreettisia tuloksia, joiden avulla kansalaisten elämää voitaisiin, jos se on mahdollista, niin parantaa. Siksi toimielinten kolme puheenjohtaja, kollega Fiitse, kollega Juncker ja minä itse eh, tämän julistuksen. Meillä on tässä esityslista on sellainen, joka saa prioriteettiaseman kaikissa toimielimissä ja otamme tässä valtavan askeleen eteenpäin. Ja haluan sanoa, että neuvosto myös ensimmäistä kertaa on tämän hyväksynyt. Ja meidän tehtävämme on tehdä tästä julistuksesta todellisuutta. Ja me haluamme tässä myös tehdä yhteistyötä toimielinten välillä. Ja me todellakin haluamme tehdä myös rakentavaa yhteistyötä tulevien puheenjohtajavaltioiden kanssa, Maltan ja Viron kanssa, niin kuin me olemme tehneet myös hyvää yhteistyötä Slovakian kanssa viimeisten kuuden kuukauden aikana. Minä ilahduttaa, että täällä ovat ne kollegat paikalla, jotka ovat kuukausien ajan keskustelleet siitä, kuinka tärkeä tämä yhteinen julistus on. Ja haluaisin toivottaa kaikille näille kollegille hyvää jatkoa. Kiitos. Ja seuraavaksi neuvoston puheenjohtaja herra Fico.